Asiasta vastaavat valiokunnat ovat toimittaneet korjauksia tekstiin, jonka parlamentti on hyväksynyt. Kohdan 2314 mukaisesti nämä oikaisut hyväksytään, mikäli 24 tunnin sisällä poliittinen ryhmä tai parlamentin jäsenet eivät pyydä, että asiasta äänestettäisiin. Nämä oikaisut löytyvät täysistunnon nettisivuilta ja ne liitetään myöskin